Good morning everyone to the... Hyvää iltapäivää kaikille tähän yhteiseen EKn ja työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan kokoukseen. Olen ymmärtänyt, että esityslistan hyväksymiskohta, ensimmäinen kohta on jo ihan selvä. Voidaan siirtyä julkiseen kuulemiseen, jossa arvioidaan Troikan EKPn komission ja IMFn toimintaa ja miten niiden toiminta on vaikuttanut sosiaalisissa ja työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä ohjelmamaissa. James Watson tulee osallistumaan tähän. Hän on Business Europein päätaloustieteilijä Rova Veronica Nilsson. Hän tulee EAYstä. Annan heti puheenvuoron molemmille vieraillemme. Ensinnäkin Rova Veronika Nilsson ja sitten herra Watson myös se, molemmille seitsemän minuuttia. Of course is uh, a joint, uh, thank you, Madam Chair, is a joint. Tämä on yhteinen kuuleminen meidän valiokuntiimme välillä. Siksi Rova Beres, työllisyysvaliokunnan puheenjohtajan paikalla. Minä itse edustan Ekon valiokuntaa. Annan sitten suoraan puheenvuoron Rova Nilssonille seitsemän minuuttia. Thank you very much for the invitation. Um, I'm very pleased to... Kiitos oikein paljon tästä kutsusta. Mukava, että voin olla täällä EAYlle. Tämä teidän mietintöluonnoksenne on hyvin tärkeä. Kahden valiokunnan lausunnot hyvin ottavat esiin monet ongelmat, jotka liittyvät Troikan toimiin ja osoittavat selkeästi, että Troikan toimet eivät ole yhteensopivia eu lainsäädännön kanssa. Tiedän, että tähän on mennyt paljon työtä ja tiedän, että te olette lähettäneet kyselykaavakkeet Euroopan toimielimille ja niin edelleen. Me olemme tehneet samaa työtä, olemme lähettäneet kyselykaavakkeet Kreikan, Kyproksen, Portugalin ja Irlannin kollegoille, jotta voisimme antaa teille tätä palautetta tänään. Näiden vastausten pohjalta olemme koonneet kertomuksen, joka on EAYn kertomus Troikan toiminnasta. Tuolla on näitä kopioita. Jos teitä kiinnostaa, pyytäisin kaikkia ottamaan kopion tästä mukaansa. Meidän mielestämme on aivan selvää, että Troikan säästötoimet ovat olleet todella kattavia ja niitä voidaan kritisoida monin eri perustein, erityisesti jos ajatellaan, miten nopeasti on toimittu ja miten on toimittu. Esimerkiksi ei riittävästi katsottu tulopuolta. Lisäksi ei ole kunnioitettu työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, ei on työmarkkinalainsäädäntöä ja on puututtu sosiaaliturvajärjestelmiin. On mielenkiintoista huomata varmasti, miten Troika on kohdellut työmarkkinaosapuolia. Meidän mielestämme on kerrottu, että työmarkkinaosapuolia on kutsuttu kokouksiin. Kyproksella kahteen kokoukseen kokouksia taisi olla paljon enemmän kuin kaksi. Niin tästä, lukuun, tästä riippumatta vuoropuhelun laatu on ollut kovin heikko Ei ole oikeastaan varsinaista vuoropuhelua ollut, vaan muodollisia kokouksia, jossa työmarkkinaosapuolet, sosiaaliset kumppanit ovat olleet kutsuttuina, koska ne oli pakko kutsua, mutta ilman mitään sen kummempaa sisällöltöä. Työmarkkinaosapuolet, kuten tiedätte, ovat monissa maissa pyrkineet kantamaan vastuuta, vaikka tilanne on hyvin hankala ollutkin. Ja kun sopuun on päästy, niin Troikka ei ole näitä sopimuksia kunnioittanut. Esimerkiksi kolmikanta sopimusta, joka saatiin aikaan kasvusta kilpailusta ja työllisyydestä tammikuussa 2012 ja siinä oli selkeä velvoite tukea työehtoneuvotteluita. Kuitenkin Troika on lähtenyt rajoittamaan toimia tällä saralla ja sillä on ollut hyvin kielteisiä vaikutuksia Portugalin työntekijöihin johon palaan hetken kuluttua. Tilanne on samantyyppinen Kreikassa. Aikaisemmin minimipalkka sovittiin yleiskattavan työehtosopimuksen puitteissa, mutta sitten hallitus leikkasi 23 prosentilla minimipaikkaa ja vielä palkkaa yhä enemmän nuorten työntekijöiden osalta 32 prosenttia, erityisesti työmarkkinaosapuolten oikeutta asettaa minimipalkka leikattiin. Kreikassa koki, koko järjestelmä työehtosopimusneuvottelujärjestelmä on kaatunut. Se, sektorikohtaiset neuvottelut on poistettu ja yleiskattavat neuvottelut myös. Ja, ja se tässä olisi jo riittävästi, niin ei enää kunnioiteta aikaisempia sopimuksia. Nyt puhutaan yrityskohtaisista sopimuksista, ja niitä on nyt laajennettu. Ja sitten kun on päästy tähän tavoitteeseen, jonka mukaan leikataan palkkoja, niin sitten ei enää jatketa neuvotteluita. Kreikan sovittelutahojen osalta sanotaan, että neuvottelut uusista työehtosopimuksista on oikeastaan kokonaan loppuneet. Samantyyppinen tilanne Portugalissa. Työehtosopimusten määrä, jotka on saatu neuvoteltua, laskee välttämättä jatkuvasti ja nyt nähdään, että ei uudisteta sopimuksia ja saadaan tiukemmat kriteerit sille, miten voidaan jatkaa näiden sopimusten voimassaoloa ja siirrytään prosessista pois, jossa työmarkkinaosapuolet ovat neuvottelemassa työntekijöiden edestä, vaan erilaiset järjestöt, lähinnä 2011 vuonna Portugalissa 116 sopimusta sai jatkoa. Vuonna 2013 ainoastaan yhdeksän sopimusta. Ainoastaan yhdeksän, se ei ole siis paljon, joten tällaisten työehtosopimusten työntekijöiden lukumäärä on laskenut voimakkaasti yksityissektorilla ennen Troikan saapumista. 1,5 miljoonaa työntekijää oli katettu nyt ainoastaan 300 000 työntekijää, joten ymmärrätte, miten dramaattisista muutoksista on kyse. Haluaisin myöskin painottaa taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita syntyy tällaisen politiikan kautta, koska tulos on todella katastrofinomaista. Näissä maissa työttömyys on valtavan korkealla tasolla, yli 25 prosenttia Kreikassa, Portugalissa lähes 800 000 työpaikkaa, eli 15 prosenttia työllisyydestä on kadonnut vuoden 2008 jälkeen. Nyt nähdään velkatasojen nousevan julkinen velka 94 prosenttia BKTstä vuonna 2010, nyt yli 100 prosenttia Kreikassa, 176 prosenttia tällä hetkellä. Köyhyys lisääntyy, koska palkkoja leikataan. Palkat ovat pudonneet 17 prosenttia Kreikassa. Nyt leikataan eläkkeitä työttömyysetuuksia, terveydenhoitoa. Voisin jatkaa listaa pitkään, mutta teillä ei taida olla siihen aikaa, mutta todella masentavaa on nähdä, mitä näissä maissa tapahtuu. Mielestäni ei ole mitenkään yllättävää, että kansalaisilta on mennyt usko nyt hallituksiin ja demokratiaan yleisemminkin. Ja se voidaan nähdä eurobarometrikyselyissä eri mielipidemittauksissa. Ja voidaan myöskin painottaa sitä, että vaikka Troikalla ei ole oikeudellista asemaa sinänsä komissiota EKPtä sitoo edelleen sopimukset. Niitä ei voida jättää syrjään, kun toimitaan troikan ominaisuudessa. Ja kuten kaikki tiedätte, Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa palkkojen osalta. Lisäksi Euroopan unionin on kunnioitettava ja edistettävä työmarkkinaosapuolten autonomista asemaa. Kuitenkin komissio ja EKP ovat lähteneet hyväksymään sellaisia toimia, jotka tuhoavat työehtosopimusneuvotteluita työmarkkinaosapuoleja ja näin puututaan palkan muodostamispolitiikkaan. On aivan selkeää nyt, että komissio ei enää toimi niin, että komissio huolehtisi sopimuksista. Entä ilon sopimukset, sosiaalipöytäkirjat ja muut? Tiedätte ehkä, että Euroopan neuvoston mukaan monet Kreikan säästötoimet eivät noudattele sosiaalisiin oikeuksiin liittyvää perusoikeuskirjaa Kreikka rikkoo nyt sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä, kun on leikattu niin paljon sosiaaliturvaetuuksia, joten uskomme todellakin, että Euroopan parlamentin on nyt paikallaan oikeudellisesti kyseenalaista komission ja EKPn toimet tässä. Ja todella kannustaisimme teitä pohtimaan sitä, voisitteko ajatella, miten tärkeässä asemassa te olette. Te voisitte nostaa kanteen yhteisön tuomioistuimessa hyvinkin helposti. Olemme myöskin tehneet useita ehdotuksia ja suosituksia omassa kertomuksessamme. Tiedän, että puheaikani on loppunut, joten en puhu näistä eri ehdotuksista. Enempää vaan haluan lopuksi vain sanoa, että luotamme siihen, että tämä on nyt ensimmäinen askel tämä teidän mietintönne, että lähdette toimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että nyt tapahtunut Troikan toimien kautta näissä neljässä maassa ei tapahdu enää koskaan. Kiitos. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Nilsson. Kiitoksia, Rova Nilsson. Nyt annan puheenvuoron herra Watsonille, pääekonomisti Business Europe järjestöstä. Good afternoon everybody. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää ja kiitos, että kutsutte Business Europein tähän kuulemiseen jakamaan bisnesyhteisön kokemukset Troikka-maissa. Pitäisi sanoa, että minun panokseni hyötyy meidän jäsenliitojen merkittävästä panoksesta jäsenmaissa. IBEC Irlannista, CIB, Portugaliin, yritysyhteisö, vastaava Kreikasta ja OIB Kreikasta. Järjestän puheenvuoroni kolmeen alueeseen. Ensinnä yleishuomiota Troikan roolista. Sitten kommentoin sen yleistrategiaa ja ohjelman täytäntöönpanoa että jotakin esimerkkejä ohjelmamaista ja sitten puhun vähän hallinnasta. Mitä Troika rooli tulee, Business York pitää Troikan perustamista ja sen tarjoamaa apua tervetulleena. Kuten Veronika hahmotteli, on selvää, että näiden euroalueen maiden ää, sopeuttamiset ovat olleet haastavia ja jatkuvat korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, on suuri huolenaihe. Uskomme kuitenkin, että vaikeat valinnat olivat väistämättömiä. Usein niitä oli viivitelty liian pitkään. Ja oli selvää, että sopeuttaminen oli välttämätöntä. Ja vaikka tiukka ehdollistaminen oli osa tukea, täytyy muistaa myös, että Jos muistetaan, Troikka astui tehtävään vaiheessa, jossa suurin osa investoijia ei ollut halukas lainaamaan. Troikka oli ainoa mahdollinen rahoittaja. Yksityinen sektori pitäisi liian riskaabelina. Maat eivät pääseet markkinoille. Ilman Troikkaa nämä maat olisivat joutuneet konkurssiin ää, järjestäytymästi ja vaikutukset olisivat levinneet muihin euromaihin ja Tällä olisi ollut lisää haitallisia vaikutuksia sosiaaliselle järjestelmälle ja muulle. Silti on itsestään selvää, että Troikan asioiden puuttuminen ei ole ollut ongelmatonta. Kuten sanoin, tilanne on ollut hankala ja sosiaaliset seuraukset huolestuttavia. Jotkut, joidenkin toimenpiteiden vaikutukset reaalitaloudelle selvästi aliarvioitiin, eikä taakkaa jaettu tasapainoisesti. Täytyy painottaa myös sitä, että tähän asti toteutetut uudistukset äh, näyttävät kasvuvaikutuksia keski- ja pitkällä aikavälillä, mutta ne tuottavat jo tuloksia. Esimerkiksi julkisen sektorin alijäämä ää, äh, vähenee ja Kreikan julkisen sektorin primaari ylijäämä luultavasti on jo 2013 näkyvillä. Äh, Vaihtotase paranee merkittävästi ja suhteelliset työvoimakustannukset ovat parantuneet esimerkiksi Portugalissa viimeisen viiden vuoden ajan. Yli 10 prosenttia vaihtotaseen vaihe 2010 on muuttunut pieneksi ylijäämäksi 2013. Kysymys ei ole tuonnin laskemisesta, vaan myöskin vienti on kasvanut. Kreikassa on tapahtunut myöskin vaihtotaseessa samanlaisia parannuksia. Irlannin Ohjelma on saatu loppuun, luottamus palaa ja markkina on jälleen päässyt äh, julkisvelkamarkkinoille. Ja viimeisessä Portugalissa ja Irlannin viimeisessä julkisen velan huutokaupoissa äh, julkisen sektorin äh, korkotaso on laskenut tällä Ja, ja Portugalissa ja Kreikassa odotamme 2014 maltillista kasvua. Mutta kuten mainitsin, työttömyysaste pysyy liian, aivan liian korkeana. Se näyttää hieman vakiintuvan, mutta liian korkealla tasolla. Troikan yleistrategian suhteen ja määriteltyjen tavoitteiden suhteen jäsenorganisaatiot olivat laajasti ottaen samaa mieltä näiden strategioiden kanssa. Tässä me aina painottivat ke- kestävän julkisen sektorin rahoituksen merkitystä kasvun ja milloin julkista sektoria pitää vakauttaa, pitää keskittyä menoleikkauksiin eikä veron korotuksiin ja täytyy olla myöskin asianmukaisia rakenteellisia muutoksia ja priorisoida valtion menoja pitkällä aikavälin tuottavuutta kasvattavilla alueilla, kuten koulutuksessa ja infrastruktuurissa. Missä ongelmia on ollut? Se liittyy ohjelmien täytäntöönpanoon. Täytäntöönpano ei ole ollut tasapainoista. Joskus jotakin tekee tämä tämmöistä painotetaan liikaa ja toisia jättää huomiota. Kreikassa on suhteettomasti huomiota kenties kiinnitettiin verojen korottamiseen. Ja ei onnistettu julkisten menojen, julkisen menoja hillitseviin toimiin, eikä pyritty parantamaan riittävästi bisnesympäristöä. Vaikka tämä johtui pitkälti sisäisestä poliittisesta vastuksesta Kreikassa os, jäsenjärjestömme uskovat, että joidenkin rakenneuudistusten tapauksessa oltaisiin voitu painaa vähän enemmän päällä. Portugalin tapauksessa sekä Troikka että jäsenliittomme vain jotakin lyhyen aikaväliin äh, taloussuhdannetta laskeviksi, heikentäviksi vaikutukseksi, mutta nämä ovat osoittautuneet pitkäaikaisemmiksi kuin luultiin. Ja se vauhti, jolla Troika on re reagoinut nähtyään, että sen ennustukset eivät toteutuneet ja ohjelmien muuttaminen ei ole tapahtunut sen mukaisesti. Portugalissa esimerkiksi pankkien taseen oikaiseminen on ollut seurausta makrotalouden tasapainottamisesta. Tämä on johtanut luoton saannin heikentämiseen yritysten tapauksessa. Kyproksessa ympäristön pitää muutoksen voimana, erityisesti reaalitalouden muutoksissa. Mennään oikeaan suuntaan. Julkisen sektorin koko pienenee ja julkisen sektorin palkkamenot pienenevät. Näiden reaalitalouden vaikutukset kestä, vievät vielä aikansa. Kyproksen jäsenillä on merkittäviä huolenaiheita pankkijärjestelmää jostakin uututuksessa – me bisneksessä yleensä käytämme tällaisia mailin välineitä, jotka siirtävät ongelmapankkien ongelmat veronmaksajilta niille, jotka ovat investoinnit ja ottaneet riskit. Yleensä siis kannattamme pankkien investoijien mukana tuosta maksamiseksi. Mutta pankki järjestelmästä on kuitenkin laskettu liikaa likviditeettiä, joka on vaikuttanut yritysten luotonsaantiin merkittävästi. Ja, itse Irlannin isäisemmin toteavat, että Tronkalla oli oikeat taidot. Vaikka vaikutus reaalitalouteen oli rajoitetumpi. Ja seurasi yleisesti hallituksen yleistä suunnitelmaa julkisen sektorin tasoittamiseksi, tas vakauttamiseksi. Ja sitten lopuksi muutama hallintaan liittyvä näkökohta. Troika oli väliaikainen ratkaisu, joka luotiin kriisiaikana. Ja väistämätöntä, että sillä tulee olemaan hampumisongelmia, jotakin virheitä tehdään. Mutta on hyvä, että meillä on tämä istunto tänään, että ymmärrämme, miten voidaan parantaa käytössä olevia Troikan ohjelmia. Ja jos Eurooppa ikinä joutuu samanlaiseen tilanteeseen, voimme oppia tästä. Ja parin vuoden kuluttua, kun todellakaan hyvä, toivottavasti ovat loppuneet. Voimme arvioida vähän viileämmin tilannetta ja läksyjä. Seurattavuuden suhteen olisiko ymmärrettävää, että joidenkin keskustelujen suhteen oli vähän transparenssia Troikan hallitusten keskusteluissa. Oli haastavaa ja tätä voisi vähän miettiä. Ja nyt lopetan. Jatkan sitä, mitä Veronika sanoi yritysten osallistumisesta. Jossakin vaiheessa vaikutti sillä, että, että työmarkkinoissa puolesta yritysten kanssa oltiin mukana. Ja minä olin aikaisemmin virkamies ja se saattaa olla vaikuttaa, että se oli vähän muodon vuoksi. Tapaamisia oli, mutta ei paljonkaan seurantaa eikä paljon kuunneltu. Ja tässä tähän ja pyydän anteeksi, että puhelen pitkään. Paljon kiitoksia, herra Watson aloitetaan keskustelu. Ensimmäisen osan muoto on sellainen, ennen kuin Beres toimi puheenjohtajana, kolme minuuttia EPPlle, kolme minuuttia SDlle, liian jokille, neljä ja puoli minuuttia komission teollisuusvaliokunnan edustajalle, Aleksandr Ferkasille. Ja herra Karasin nimissä puhuu. Niin, minä puhun hänen puolestaan, koska haluaisin ensinnäkin... Use, uh, Mr. Voisin sen pyytää anteeksi herra Karasin puolesta sitä, että hän ei voinut tulla paikalle, mutta minä puhun hänen puolestaan. Ensimmäinen kysymys tai kommentti on siinä, että herra Karas mietintöluonnoksessa korosti sitä, että täytyy työmarkkinaosapuolet pitää ottaa tähän toimintaan mukaan. Herra Karas haluaisi kysyä, missä määrin kansallisten hallitusten pitäisi kuulla työmarkkinaosapuolia ennen kuin Troika ja hallitus vievät loppuun ohjelman. Ja toinen kysymys, liittyykö tämä myös kans kansalliseen vuoropuhelun sen laatuun. Kiitoksia ja korostaisin, tai tässä sitten näitä kysymyksiä, joita äh, EPPn esittelee herra Karas on tehnyt. Nyt annan puheenvuoron kolmeksi minuuttia herra Liam Jokille, joka on SD-ryhmän esittelijä. Merci, Pablo. Kiitos Pablo. Pahoittelen sitä, että kollega Karas ei ole läsnä. Olisin toivonut tämän asian substantiasta syystä. Toivon, että työllisyys, toivottavasti tämä ei johdu siitä, että hän laiminlyö sosiaalista tehtävää. Question euh, à à chacun des deux intervenants. Pari kysymystä kaikille eh, esitellä, koska ei paljon aikaa, mutta aloitan tässä AY-puolesta, AY-kestä. Siis ensinnäkin työnantajaosapuoli, joka ei jaa teidän näkemyksenne, siis sosiaaliturvajärjestelmä, avusturoikan avustusmaissa ei ole enää kestävällä pohjalla ja pitää tätä kaikkea uudistaa. Ensimmäinen kysymys. Sen toinen kysymykseni Jotkut sanovat tällä hetkellä, että näissä maissa on todella ongelmia kilpailukyvyn kanssa. Oletteko te sitä mieltä, että kilpailukykyongelmia on ja että tarvitaan roikana ehdottamia työmarkkinauudistuksia ja muita ja laskea työn hintaa? Sitten vielä viimeinen kysymys Tiedätte, onko teillä tietoa mistään tutkimuksista, joissa otettaisiin esille näitä talou- yhteyttä talouden kasvun ja epätasapainotekijöiden välillä? Johtuuko tämä siihen, että epätasa-arvo lisääntyy ja toimet saattavat kuitenkin suosia kasvua, mutta häiritsevät tätä sosiaalista tasapuolisuutta? ja sen tämän kysymyksen työmarkkinajärjestön edustajalle, koska tietysti tämä kulmistilaisuus, tai te ette täällä ole samaa mieltä AY edustajan kanssa. On tärkeää kuulla nämä kaksi näkemystä, siksi esitän teille nämä kysymykset joita todennäköisesti AY-liikenkin haluaisi esittää, mutta minä itse myös haluan ne kysymykset teille esittää. Jos viittaan OECDn laatimaan tutkimuksen työllisyysnäkymät. Ei ole olemassa suhdetta työllistä suojelevan lainsäädännön ja taloudellisen suorituskyvyn välillä eri jäsenvaltiossa. Ja te väitätte, että työmarkkinauudistukset ja erityisesti työoikeusuudistukset ovat tärkeitä. Voisitteko täsmentää ja perustella kantaan ensimmäinen kysymys? Sitten toinen kysymys, tämä koskee työn hintaa minä olen tehnyt paljonkin työtä tämän ongelman parissa, kun olin muun muassa, kun olin yliopistossa, ja minun tietääkseni on suuri äh, ristiriita. E-, ekonomistit ovat, ovat e-, samaa mieltä, että työn palkka vaikuttaa työllisyyteen, tai työn hinta vaikuttaa työllisyyteen. Voisitteko kertoa meille, mitä tutkimuksia te käytätte oikeuttaaksenne niitä uudistuksia, joilla lasketaan työn hintaa? Ja sitten ihan nopeasti kysymyksiä. Tämä koskee budjettikerrointa. Voisitteko käyttää tai edustajana Onko teillä näkemystä äskettäisestä IMF-tutkimuksesta budjettikertoimista? Herra Olivier Blanchard on arvioinut uudelleen budjettikerroin tutkimuksia ja ja hän on todennut, että se on tällä hetkellä yli puolitoista. Mikä on teidän mielestänne oikea arvo? Ja onko tällä vaikutusta ää, niille uudistuksille, joita te ehdotatte, mitkä liittyvät julkisen sektorin menojen pienentämiseen? Nombre de la Comisión del Pleo tiene... Kiitoksia. Seuraavaksi työllisyysvaliokunnasta esittelee saa puheenvuoron neljä minuuttia, neljä puoli minuuttia. Herra. Herras. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat kollegat EKn valiokunnasta, arvoisat paneelipuhujat. Haluan ensin kiittää tästä tilaisuudesta ja kiitän, että olette tulleet paikalle. Tästä voi olla suurta hyötyä, kun yritämme selvittää osaa ongelmaa, johon liittyy tällainen riski. Jos joskus, kun käytämme aikaa, niin kuin hyvä onkin, makrotalousin kysymyksiin, rahoitusalan kysymyksiin, joskus unohdamme sen, että ehkä Eurooppa ei ole pelkkä pankkirien kerho eikä mikään y- talouden yritys, vaan se on tavallaan yritys, niin kuin perussopimuksen todetaan, joka palvelee kansalaisia. Nyt kuitenkin näyttääkin siltä, että on erittäin tärkeää, että me unohdamme tätä asiaa, niin kuin työllisyysasianvaliokunnassa on todettu. Miten nämä ohjelmat ovat vaikuttaneet näihin neljään maahan, kansalaisten päivittäiseen elämään, työllisyyteen, koulutukseen, mitä se on lapsiin, eläkejärjestelmän tulevaisuuteen, mitä oikein on tapahtunut näinä kaikkina vuosina? Tässä mielessä me tulee työllisyyteen. Me laadimme valiokuntaloitteisen mietinnön, minä olen jo laatinut itse mietinnön luonnoksen Siinä on tehty 150 tarkistusta. Me käymme keskusteluasiasta ja olemme keränneet valtavasti dokumentaatiota yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja täällä parlamentissa ollaan tehty myös syvällisiä tutkimuksia sosiaalista vaikutuksista, vaikutuksista Troikan ohjelmista. Ja uskon, että tämä kaikki lisää tietoisuutta siitä, mitä oikein on tapahtunut. Tässä on tehty täydellinen analyysi siitä, niin että eh, sormus saadaan selväksi eikä unohdeta ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Tässä mielessä tulemme laatimaan tutkimuksen, joka perustuu pääasiassa kolmeen asiaan. Vaikutukset kolmesosan tavoitteeseen EU 2020 strategiassa. Mitä te, olemmeko te teidän mielestämme kauempana näistä tavoitteista vai ei? Vaikeuttavatko ja auttavatko ohjelmat näitä EUn suuria tavoitteita, kun halutaan osaamiseen Eurooppaa ja halutaan toimia globalisaatiossa ja voittaa tämä kriisi? siis pitkällä aikavälillä, mitä olette mieltä, koska uskon, että liian lyhyt aika, lyhyessä aikavälissä on toimittu unohtu pitkän aikavälin vaikutukset sitten Euroopan sosiaalista mallista ja kansainvälistä ulottuvuudesta, joka liittyy sosiaaliseen malliimme. Miten noudataan EU-sopimuksia ja muita sopimuksia? Meistä tuntuu, että nämä ovat rajoituksia, joita ei voida unohtaa. Ei säästöjen nimissä voida unohtaa perusoikeuksia ihmisten kohdalla tai rikkoa asioita, joista on jopa äänestetty kyseisessä jäsenvaltiossa. Mitä on tapahtunut näiden suositusten suhteen? Onko niitä noudatettu vai eikö ole noudatettu? Ja onko noudatettu eu sopimukseen perussopimukseen, joita meidän pitäisi noudattaa myös mitä tulee sosiaaliseen asiakirjaan ja samoin ilon yleissopimukset. EUhan vaatii, kun se neuvottelee kolmansien maan kanssa, näitä no, noudatetaan. Näitä suosituksia on varsin paljon, TES-neuvottelusta ja niin edelleen ja vielä lopuksi meistä on erittäin tärkeää laatia suosituksia tulevaisuuden varalta. Ja tässä pitää lähteä syvällisestä kritiikistä liikkeelle, niin kuin Business Euroopakin on tehnyt pitäisi kattavalla tavalla käsitellä tilannetta. Onko kaikki toiminut hyvin? Ja sitten tulevaisuudessa näemme, jos tulee tämän tyyppisiä ohjelmia, jos kaikki on ollut hyvä, hyvä ja vaihtoehtoja ei ole ollut, niin mitä järkeä silloin on politiikalla takaan tai parlamentilla? Haluaisin puhua tässä tulevaisuudesta myös. Ja vielä muutamia kysymyksiä. Tässä muutamia kysymyksiä vielä. AY-liike ette puhunut julkisista palveluista. Mitä tapahtuu julkisille palveluille, terveydenhoidolle, koulutukselle? Mitä on sanottu näiden ohjelmien tuloksista näissä peruspalvelusektoreissa? Sitten vielä kysymys, kun ajatellaan työmarkkinaosapuolten välisiä neuvotteluita, onko niitä joskus kuoltu, niin kuin, e- onko EAYtä joskus kuultu, oletteko ne keskustelleet heidän kanssaan, ovatko he olleet yhteydessä komission, troikaan, euroryhmään, ECOFINiin, ja joskus, onko, ovatko AY-liikkeet kysy, esittäneet kysymyksiä teille näistä asioista. Sitten Business Euroopalta haluaisin kuulla, te puhuitte nyt tämän kahdesta kysymyksestä. Missä määrin yrityselämä on tuhottu? Euroopassa me olemme vierailleet Portugalissa, Espanjassa tietysti ja Kreikassa myös. Kun ajatellaan yritysten ahdistusta, yritys pohja on heikentynyt, on menetty valtavasti PK-yrityksiä, eli niitä on tuhottu. Minulla on vielä lyhyt aika. Ja toinen kysymys. Mitä tapahtuu? koituu EU-ssa tulevaisuudessa inhimilliselle pääomalle. Tässä minun kysymykseni. Toivottavasti voin jatkossa vielä osallistua keskusteluun. Kiitoksia. Gracias, señor Serkas. Kiitoksia, herra Serkas. Nyt annan puheenvuoron Rova Nilssonille. Hän voi vastata näihin kysymyksiin. Neljä minuuttia puheaikaa. Thank you. And thank you for the question. Kiitos. Kiitos kaikista kysymyksistä, melko vaikeita jotkut niistä. Lähden liikkeelle edustaja Karasin kysymyksestä, vaikka hän ei ole paikalla alusta työmarkkinaosapuolten kanssa. Ei tähän ole varmastikaan yhtä ainoa vastausta, mutta varmasti vähintään voidaan olettaa, että työmarkkinaosapuolten välillä solmitut sopimukset saavat kunnioitusta osakseen. Näin ei ole käynyt Portugalissa. Tämä pitäisi olla lähtökohta. Jos työmarkkinaosapuolet voivat sopia siitä, että puututaan ongelmiin, jotka siellä ovat jopa näin hankalassa tilanteessa, niin silloin olisi kyllä toimi, toivonut ja olettanut, että Troikka olisi tätä työtä kunnioittanut ja hallitus myös. Tämän paras vastaus on kykenen tällä hetkellä. Ja lisäisin ehkä vielä sen, että tässä on ollut paljon syyttelyä, troika ja hallitukset, kaikki sanovat, että ei, ei meidän mikä me, eli Troikka sanoi, me teimme suosituksia, hallitus teki päätökset ja hallitus sanoi, että me emme voineet muuta Troikan painostuksen alla, eli molemmat tahot syyttelevät tässä toisiaan, niin se kannattaisi pitää varmasti myös mielessä. Ja sitten kilpailukyvystä. Minusta tuntuu, että on tärkeää myös todeta, että kriisi lähti oikeastaan pankkialalta. Ei kilpailukyky ollut tässä kriisin syynä vaikka niin saattaisi luulla, kun on kuullut jotain puheenvuoroja ja ehdotuksia, joita on tehty. Tiedämme kaikki, että emu ei ole ihan täydellinen rakennelma. Jos ongelmia on, niin ei voi enää devalvoida. Ja siksi troikkian hallitukset pyrkivät huolehtimaan näistä kysymyksistä maan sisällä. Kyse ei ole kilpailukykyongelmista. En sano, että nämä maat olivat täydellisiä ennen kuin kriisi iskeivät olleet varmaan kaiken sellaista ole olemassakaan, kun täydellinen maa, jossa on täydellinen talous, mutta mielestäni on hyvin tärkeää pitää mielessä, että ongelmat lähtivät liikkeen pankkikriisistä ja sitten siirryttiin valtion velkakriisiin. Jos lukuja katsotaan, niin Troikan politiikka varmasti on epäonnistunut siksi, että kilpailukyky ei ole lisääntynyt näissä maissa, vain päinvastoin työttömyys on lisääntynyt, köyhyys on lisääntynyt aivan valtavasti. Palkkia on leikattu, kuten aikaisemmin sanoin, 17 prosenttia Kreikassa. Tämä ei mitenkään paranna kilpailukykyä, jos kansalliset hallitukset ovat sitä mieltä, että tarvittavat toimet ovat sellaisia, että leikataan työvoiman kustannuksia. Ei tarvitse aina leikata palkkaa, vaan voidaan ajatella verotusta. Tämän tyyppinen politiikka voisi olla välttämätöntä. Eli todella haluaisin vastustella, kun sanotaan, että nämä maat ovat kuluttaneet enemmän kuin mihin heillä oli varaa. Mielestäni tämä ei ole ihan totta. Ja muistuttaisin siitä, että nyt epäonnistumista ei ole jaettu tasan, koska työntekijät tässä joutuvat kantamaan suurimman taakan ja he eivät ainakaan ole tästä kriisistä vastuussa. Se on mielestäni tärkeä asia painotettavaksi. Ja sitten edustaja Serkas, en ole varma ymmärsinkö kysymyksen nyt ihan oikein. Vuoropuhelua ei ole paljon komission kanssa, jos sitä tarkoititte. Meillä on vähän kysymysmerkkiä myös siinä, kun komissio on edustettuna Troikassa, niin miten komissio muotoilee yhteisen komission kannan, eli ne ihmiset, jotka edustavat komissiota, edustavatko he todella – komissiota vai mahdollisesti omia kotimaitaan. Eli te ehkä voitte sanoa tästä enemmän, kun kirjoititte tämän mietintöluonnoksen, että ainakin avoimuuden puutetta tässä on, kun ajatellaan, miten komissio toimii yleensä ja parlamentti myös. Taidan päättää puheenvuoroni tähän. Jatka myöhemmin, jos on lisää kysymyksiä. Kiitos. Nilsson, yes, on time for four. Kiitoksia, Rova Nilsson. Piditte tarkasti aikarajastani kiinni. Herra Watson. Kiitos puheenjohtaja. Herra Karasin ensimmäinen kysymys. osapuolten osallistuminen puheenvuoron ensimmäisessä osassa puhuin siitä. Osallistumista oli, mutta, mutta se olisi voinut olla tehokasta, tehokkaampaa asettamalla selkeämmät esityslistat, selkeämmät tavoitteet ja kunnon seurantaa liittyen niihin näkökohtiin, joita sosiaali osapuolet olivat Troikalle esittäneet ja sitten toinen osa kysymyksiä liittyen työmarkkinoihin. Ei minä kestellä tässä siitä, oliko tämä pankkikriisi vai kilpailukykykriisi. Mutta mikä oli selvää oli, että palkkakilpailukyky siinä useammassa jäsenmaassa ää, palkkakilpailukyky oli heikentynyt. Tästä Elisabeth totesi, että tämä on tällainen niin, ja tämä, kun, kun tässä nimellinen valtakurssi muuttuu, niin silloin palkkat muut, kulut muuttuvat tuottavuuden mukaan. Ne maat, joissa yksikkötyövoimakustannukset katosi, korosi, nousivat eniten ennen kriisiä, siellä myös työttömyys lisääntyi eniten. Eli markkinoiden täytyy sopeutua, yksikkökustannusten täytyy laskea kestävämmälle tasolle. Joissakin, ei kaikissa tietenkään ohjelmamaista. Tämä alkaa tapahtua ja haluamme nähdä kilpailukyvyn paranevan, kuten puheenvuorossa mainitsin. En näihin erityisiin kysymyksiin budjettikertoimasta vastaa ja tässä on asiantuntijoille, mutta totean, että mutta äh, julkisen sektorin vakauttamisella on kielteinen lyhyen aikavälin vaikutus ja sitten on pitkän aikavälin myönteinen vaikutus, kun julkisen sektorin rahoitus on kestävällä pohjalla. Ja sitten viimeiset kysymykset. En missään nimessä sanota, että Troikka onnistui kaikessa, enkä sano, että kaikki menee hyvin nyt. Ja mainitsin sen, että ja vaikka ohjelmien strategia oli laajalti ottaen oikea, tasapainossa oli ongelmia. Mainitset vuoden 2020, olemmeko me paremmassa asemassa suhteessa Eurooppa 2020 strategiaan kuin aikaisemmin, ja esitäisihän sen näin kriisi on valtava takaisku lyhyen aikavälin kasvulle. Ja erittäin kielteisiä työttömyysasteita nähdään. Samaan aikaan, jos ajatellaan eh, sen sijaan tällaisen 2020 strategiaa ja ajatellaan pitkän aikavälin kasvua laajemmin, osa niistä rakenteellisista uudistuksista, joita ohjelmamaissa ja muualla on täytäntöön pannut kriisin seurauksena erityisesti työvoimamarkkinoilla ja ajattelen Espanjaa, jossa sen työvoimamarkkinoiden uudistuksia. No, uudistukset auttavat Eurooppaa ja sen maita pitkällä aikavälillä ja auttavat niitä kilpailukyvyssä ja kasvussa. Kiitoksia, herra Watson. Nyt annan puheenvuoron Rova Pervans Persille, työllisyysasian valiokunnan puheenjohtajalle. Kiitoksia Ekon valiokunnan varapuheenjohtajalle. Nyt olemme kuulleet varjoesit tai kuulemme kuulemisessa varjoesittelijöitä ja aloitamme työllisyysosan valiokunnasta varjoesittelijänä EPPstä, Rova Bastos. Hänet kyllä korvataan tänään ja herra Fernandes puhuu Rova Bastosin sijaan puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin te sanotte, Rova Bastos, varjoesittelijä työllisyysasian valiokunnasta, ei voi olla tänään paikalla ja hän pyysi minua puhumaan puolestaan, niin kuin tässä teen. Taloudellinen tilanne Kreikassa, Portugalissa, Irlannissa ja Kyproksella on pahentunut rahoituskriisin myötä. Se on vaatinut nopeita kiireellisiä reaktioita ilman sopeutusohjelmia. Seuraamukset olisivat olleet vakavampia ja olisivat aiheuttaneet vielä enemmän kustannuksia koko EUlle. Siksi on tärkeää tunnustaa ja myöntää, että toimen, ohjelmien toimenpiteiden toteuttaminen on suoraan ja epäsuoraan vaikuttanut työllisyyteen, elinoloihin kansalaisten kohdalla. Viime viikonloppuna Davosissa EKPn pääjohtaja Mario Draghi sanoi, että Euroopan talous on antanut elpymisen merkkejä, rahoitusmarkkinat ovat alkaneet vakautua ja jotkut jäsenvaltiot ovat pääsemässä varsin hyvinkin eroon näistä ohjelmista. Erityisesti Espanja ja Irlanti ovat tällaisia tapauksia kasvu ei ole kestävää keski, pidemmällä aikavälillä ilman rakenteellisia muutoksia. Se ei ole mahdollista. Ja maat, jotka ovat saaneet avustusta, ovat tehneet uudistuksia työmarkkinoilla – ja tuotanto, tuotannollisia uudistuksia ja ovat nyt jo hiukan elpymisen tiellä. Joten minä haluaisin kysyä työmarkkinaosapuolelta seuraavaa asiaa. Oletteko te samaa mieltä siitä, mitä EKPn pääjohtaja on todennut? Ja toiseksi, minkälaiset toimet teidän mielestänne ovat sellaiset, niihin pitää kiireesti ryhtyä, jotta voidaan dynamisoida työmarkkinoita ja suosia työpaikkojen luomista? Ja vielä lopuksi, mitä uudistuksia täytyy valita, jotta voidaan noudattaa julkisen talouden vakauttamistoimia ja samalla samanaikaisesti kuitenkin pitäisi mahdollistaa taloudellinen kasvu, ta, sosiaalinen y, o, tasa-arvo. Suoraan kysymyksiin. Ja äh, liberaalit eivät ole paikalla, joten siirrymme vihreiden ryhmään. Annan puheenvuoron Filip Lambersille, joka edustaa Ekon ja puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. täällä puhua englantia. Suoraan sanoen One Business Euroopan edustajalle. Voitko kertoa, että pankit vielä maksavat 25 prosenttia budjetista? Vastaus taitaa olla kyllä, joten varmaan reiluako se pankeista, koska olit poimiltaan Troikan toimista tyytyväinen mutta sitä, että liikaa painotettiin verotusta ja ei tarpeeksi julkisia menoja pienennetty. Öö, olet, sinun pitäisi olla tyytyväinen ja näytit sen tyytyväisyytesi aika hyvinkin. Näytetään tässä kuvan, että taakan jakautumisessa on eroja. Oletko sitä mieltä Irlannin ja Espanjan tapauksessa ja Kreikankin selvästi? Jos jotkut ihmiset olisivat onnistuvat lainaamaan vastuuttomasti sen, tai indokoimaan, että jossakin oli joitakin, jotka ovat halukkaita lainaamaan vastuuttomasti. Oletko samaa mieltä, että joidenkin jäsentäsi olisi pitänyt ottaa isompi taakka äh, taakasta? Ne vastuuttomasti lainasivat Kreikan, Irlannin, Irlannin, Espanjan kupliin ja Kreikaan. Olisiko niiden pitänyt kantaa vastuuta enemmän? Tai se, että taakan kantoivat ne, joiden niin, tulot ovat pienempiä. Business Europein kanta tässä ei ole koskaan ollut kauhean uskottava. Miten tästä pääsee eteenpäin? Rova Nilsonta kysyn, mikä on etukin mielestä tie eteenpäin? Miten saadaan Euroopan taloudet vauhtiin? Miten meidän pitäisi nyt kun painota enemmän Euroopan sosiaalista puolta, näin komissio sanoo. Miten pitäisi tämä six-pack, two-pack ja talouden hallinta koneista, miten saadaan tasapainoisemmaksi. Molemmilta tältä kysyn, mitä pitäisi aja tämän kolmikaan tai huippukokouksen pitäisi olla pääsemässä tästä Kristaula sen ja tätä Business European intoa, mutta sehän ei ole löytyisi. Kiitoksia edelleen pysytään vihreässä, mutta nyt EMP-valiokunnasta Rova Kornelissen, tai hänen puolestaan Sven Giegold. Well, uh, first of all, I... No ensinnäkin ihan mielelläni haluaisin kysyä EAYn edustajalta, mitkä ovat teidän suosituksenne, kun teillä ei ollut aikaa niitä meille selittää? Voisitteko vähän kertoa näistä aiheista lisää? Business Europeille kysymys. Minua yllätti, kun kuulin EAYltä, että lakia on rikottu. Ja toisaalta Business Europein puolelta, että millään tapaa esittäneet, että tällaisia rikkomuksia oli. Voisitteko kommentoida näitä epäilyitä, että lakia on rikottu? Voin kyllä uskoa, että joissain näistä maista tarvittiin sisäistä devalvaatiota ja siihen on hankala päästä. Toisaalta lakia ei voida yksinkertaisesti rikkoa eikä oikeutusta sille voi saada vain tavoitteiden takia. Tämä on perusperiaate demokratiaa ajatellen. Oikeusvaltion periaatteita on kunnioitettava. Olen yllättynyt, että te kommentoinut tätä. Haluaisin kuulla kantojana. Kiitos. Merci beaucoup. Et donc... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Guesta, Rova Ines Stroiber. Obrigada, senhora Presidente. Uh, primeira questão... Kiitoksia puheenjohtaja Ensimmäinen kysymykseni on Business Europeille. Haluaisin, että kommentoisitte näitä kasvalukuja, mitä tulee tulonjaon epätasaiseen jakoon. Teidän asia, löytyykö teiltä tietoja siitä, miten on voitu, kun on vähennetty laskettu palkkoja, niin kuin omassa maassani on ollut tilanne, mutta suurten miljonäärien rikkaus on vain kasvanut. Minkä takia? Miksi näin tapahtuu? Nyt kun kaikki kuitenkin joutuvat tekemään monenlaisia uhrauksia, koska Troikka tätä vaatii. Toinen kysymys, tämä koskee PK-yrityksiä minun maassani Portugalissa. Voimme todeta, että PK-yritysjohtajat ovat epätoivoisia, koska heidän yrityksensä joutuvat sulkemaan toimintansa ovensa. Kun sanotaan, että yritysmaailma oli iloinen Troikan toimenpiteistä, lasketteko tässä pk-yritykset mukaan? Sitten puhuitte siitä, että täytyy voida vahvistaa työmarkkinaosapuolten tekemiä sopimuksia, joita sopimuksia. Portugalissa ei tällaista sopimusta ole ollut. Itse asiassa kolmikanta sopimus tai pää AY-liike, joka edustaa eniten työntekijöitä, ei ole ollenkaan osallistunut tällaisen sopimuksen laatimiseen, eikä ole sellaista myöskään allekirjoittanut. On totta, että investoijat, nyt tämä kysymys on teille molemmille, investoijat eivät luottaneet, eivätkä halunneet näin ollen sijoittaa, mutta demokratiassa onko talouden valta se, joka määrää politiikan vai poliittinen valta, pitääkö sen neuvotella talouselämän kanssa ohjelmista, jotka voisivat olla hyödyllisiä maalle? ja sitten vielä puheenvuoro kahdelle vierallemme ja nyt ehkä toisessa järjestyksessä aloitamme James Watsonista neljä minuuttia sen jälkeen Veronika Nilsson. Ja sitten sen jälkeen, koska nyt puhujalista on loppuun käyty, niin jos joku haluaa vielä puhua, niin voitte pyytää puheenvuorona. Herra Pupakis on jo tällä listalla. Herra Watson ensin, neljä minuuttia. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aloitetaan kysymyksen, kysymyksestä, joka tuli täältä. Luultavasti olisin politiikkaympäristöön kannanotto yhteyden, jonka komission puheenjohtaja esitti, ja kysymyksen siitä, miten kasvu saadaan liikkeelle nykyympäristössä. Viitään kahteen alueeseen, jossa voidaan nopeasti saada pikavoittoja. Ensinnäkin palvelumarkkinat ja sitten hallinnon taakan vähentäminen, parempi säätely näissä EU saan pikavoitteen kasvun nopeuttamiseksi keskittyisin kuitenkin herran Lambertin kysymykseen tuolta keskeltä. Anteeksi, en ole tietänyt tässä datasta, että 25 prosenttia budjetista tulee pankeilta. Olisi kiinnostavaa nähdä tätä. Eivätkö pankit ole osa Business Europea? meillä on jäsenliittoja ja osassa on pankkeja. Olisin kiinnostunut näkemään noin 25 prosenttia. Ne no, olivat tulleet Business Europeilta. Entinen pääsihteerinä kertoi tuon. Kuten sanoin, olisin kiinnostunut näkemään nuo luvut forwardoituna pankeista. Business Europe on tehnyt ihan selväksi, että säätelyjärjestelmässä oli heikkouksia – kriisin lähestyessä meidän täytyy käsitellä nuo heikkoudet säätelyjärjestä. Heissäkin tapauksessa oli pankkeja, jotka lainasivat vastuuttomasti. Ne epäilemättä osa noista pankkeista oli jäseniämme. Ja siksi meidän mielestä pitäisi tapahtua parannuksia säätelyjärjestelmässä, jotka etenee tasapainoisesti. Olen itse asiassa täysin samaa mieltä. Ja sanon, sanon saman puheenvuorossani. Investoijien pitää kantaa investointipäätöksen lainauspäätösten seuraukset. Joten kannatamme voimakkaasti näitä bail-in investoijavastuupaketteja, jotka painottavat enemmän investoinnien vastuuta ja siirtävät intervention kustannuksia veronmaksajilta pois. Ja pankkiunionissa tämä pelastusrahasto, jota jäsenet, pankit rahoittavat, me tuomme kaikkea tuota. Me jaamme monia asioita. Ehkäpä meidän pitäisi keskustella näistä asioista yksityiskohtaisemmin ja tavata. Mitä herra Giegel sanoi, Anteeksi, että aika oli vähän niukalti. Ihan suoraan en ollut täysin tietoinen etokin kannoista, että laki on rikottu jossakin tapauksessa. Tuolta sivusta todettiin, että tuo on ollut julkista useamman vuoden. Minä en tiennyt, että tuo on julkista. Jäsenemme eivät halua, että lakia rikotaan kuten odotatte, äh, vastuulliset yritykset haluavat, että lakia kunnioitetaan. Sitten viimeinen kohta, joka liittyy epätasa-arvoon ja varallisuuden jakautumiseen. Yksi syy sille, että meillä on niin paljon epätasa-arvoa, on, on korkea työttömyys ja Business Europe äh, ajaa uudistuksia, jotka parantaa työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä. Me hyväksymme toiminta kehikon etokin kanssa ja tämä on tärkeä keino, jolla epätasa-arvon lisätyminen. Eikö tämä oli vähän liian simplististä? Sorry, but it's... A... Uh- Anteeksi. Yleensä Ekonissa meillä on sellainen perinte, että voidaan jatkokysymyksiä tehdä, jos kysymykseen on vastattu. Se on mahdollista silloin, kun sille on aikansa, mutta nyt ei ole siihen aikaa, joten nyt puheenvuoro Veronika Nilssonille, mutta ennen kuin hän saa puheenvuoron, haluaisin sanoa, että olen erittäin tyytyväinen, että Business Europe on tullut paikalle tietääkseen, mitä tapahtuu Eurooppa-neuvoston päätöksessä koskien sitä, miten työehtoneuvotteluita on huonosti hoidettu Kreikassa Troikan takia. Kehottaisin tarkastelemaan myös päätöstä, jonka ILO on samasta aiheesta. Veronika Nilsson, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Well, if I start with the... Kiitos. Lähden ensimmäisestä kysymyksestä liikkeelle, kuten James sanoi että yleensä ollaan EKP-johdon kanssa samaa mieltä. Me olemme yleensä eri mieltä, mutta en ole ihan varma, mitä hän sanoi, en kuullut näitä kommentteja, mutta vähän varovaisempi arvio kuin komissiolta siitä, että komission mukaan kaikki on nyt ohi, kaikki menee ihan mallikkaasti, mutta voi olla, että deflaatio on edessä ja meitä huolestuttaa niin kutsuttu japanilainen tulevaisuuden näkymä täällä. IMF on varoittanut tästä Joten meidän pitää olla nyt todella varovaisia, kun nyt kuulen kaikkialta, että nyt päästään uudestaan oikealle tolalle. En ole ihan varma edes, että pankkikriisiä on vielä ratkaistu lopulta ja pankki unionista ei ehkä tule ihan niin voimakkaasta välinettä kuin olimme toivoneet, eli monia riskejä on vielä. Haluaisin sanoa ensinnäkin säästötoimista, että säästötoimet eivät ole loppuneet. Ehkä ei ole ajettu niitä yhtä tiukasti kuin aikaisemmin, ehkä vähän kevyemmin, mutta säästötoimia on, on edelleen ja niiden on loputtava ihan ensimmäisenä. Meidän on luotava kasvua ja kysyntää talouteen, niin ei käy tällä hetkellä. Kun keskustelemme kasvusta, puhumme kasvusta, niin ne ovat aivan pieniä lukuja. Vaikka tämä olisi kestävä, niin ei tämä auta sinänsä meitä saamaan täystyöllisyyttä takaisin, joten Kyse on sitä, että investoidaan talouksiin ja ehkä minun olisi pitänyt ottaa mukaan ja asiakirja myös, joka hyväksyttiin viime vuonna, josta sovittiin laajalti. Se on investointiohjelma. Ajatus siitä, miten tuetaan investointia, olemme laskeneet, että tarvitsisimme noin 2 prosenttia BKT investointeihin vuosittain, jotta saataisiin kasvua luotua, saataisiin luotua työpaikkoja. Eli tämä olisi osa meidän ratkaisumalliamme tähän kriisiin. Lisäksi siihen, mitä James sanoi vielä hallinnollisesta taakasta. No, emme ole samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi, koska tavoitteena on tämän taakan leikkaaminen, mutta refit esimerkiksi, jota esitettiin komissiosta viime vuonna, nähdään, että vedetään pois sellaisia ehdotuksia, joiden tarkoitus suojella työntekijöiden oikeuksia, työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Eli jälleen tässä ei kunnioiteta työmarkkinaosapuolten välistä sopimusta. Esimerkiksi kampaaja-alalla tehty sopimus ei tule esitettyä neuvoston hyväksyntä varten. Komissio kieltäytyy, ei lähde edes vuoropuheluun työmarkkinaosapuolten kanssa, vaan joudutaan julkista asiakirjasta tutustumaan tähän. Joten pidän todella ikävänä sitä, että komissio ei kunnioita työntekijöiden oikeuksia ja sitten palataan sopimuksiin. Eli ehdotin tätä aikaisemmin jo, että Euroopan parlamentti voisi nostaa kanteen komissiota EKPtä vastaan, koska jos siellä ei kunnioiteta enää työntekijöiden oikeuksia eikä sopimusten perusperiaatteita, niin Euroopan parlamentin on pidettävä näistä asioista kiinni huolehdittava siitä, että komissio jälleen lähtee vaalimaan sopimuksia. Sitten asiakirjamme suositukset. Me haluamme yhteisymmärryspöytäkirjoja uudistettavan niin, että kunnioitetaan perussosiaalisia oikeuksia, mutta otetaan myös toisenlainen lähestymistapa taloudellisesti. Tulevaisuudessa haluamme, että kaikki toimet ensin otetaan tarkastelun alle, jotta nähdään, että niiden kautta voidaan kunnioittaa myös sosiaalisia perusoikeuksia. Lisäksi Euroopan parlamentin roolista totta kai pitäisi olla kunnollisia kuulemisia parlamentin kanssa, kun tällaisiin sopeutusohjelmiin lähdetään. Ja lisäksi esitämme, että työllisyyspääosaston pitäisi tehdä kertomus, jossa pyritään näkemään nyt kaikki rikkomukset, noin on syyllistytty ja muitakin monia ehdotuksia meillä on. Mutta puheaikani loppui, joten käyttäisin teitä vain lukemaan tämän raportin. Ottakaa vaikka kopio mukaan. Kiitos. Merci beaucoup. Alors... Paljon kiitoksia. Mutta muut kysymykset. Herra Pupak, sitten Vals. Kiitos puheenjohtaja. On totta, Troikan politiikka liittyen julkiseen sektoriin, tervehdyttämiseen, niin siinä on yksipuolisia toimia. On ajateltu, että tämä on voimakkaita hyökkäyksiä eläkkeitä palkkoja kohtaan. Tiedän tämän, koska minä olin, ja kun tuli tänne allekirjoittanut viimeisen minimipalkkaan liittyvän yleensopimukseen. Jos ajatellaan kansallisia tarpeita, me näemme, että köyhyys lisääntyy ja sosiaalinen kohesio on jätetty syrjään. Sitten reformit, niihin ei liity vuoropuhelua työmarkkinosapuolten kanssa ja niillä ei ole panosta kasvuun. Eikä tämä ole Lissabonin sopimuksen vastaista ja 2020 strategian vastaista. Tällä hetkellä työttömyys on yli 25 prosenttia liittyen virheisiin, jotka, jotka liittyvät budjettikertoimiin, jotka Maailmanpankki on myöntänyt. Eikö solidaarinen demokratian nojaava ratkaisu, joka tukisi yhteisölainsäädäntö, olisi parempi. Toiseksi haluamme tietää, mitkä ovat Roikan vaikutusten seuraukset jäsenmaissa ja mitä vaikutuksia sillä on ollut työmarkkinaosapuolten keskustelu. Balsisten ja. Äh, Sydämäiset kiitokset, arvoisa puheenjohtaja. Ihan lyhyesti pari-kolme seikkaa liittyy, mitä Onnog sanoi Otmar Karasista. Mielestäni ei, ei ollut ihan korrektia, jos salitti, että näin sanoin. Kyllä jokaiselle voi tulla tällainen tilanne, ettei pääse paikalle. Pidän vähän jopa absurdina sitä, että syytellään häntä hidastelusta. EPP tukee äänestystä maaliskuussa. Meitä on täällä ihan kunnollinen määrä. Suhtaudumme tähän kuulemiseen ihan vakavasti, eli tuollaisia syytöksiä en voikin nyt hyväksyä. Ja sitten omat kommenttini, yksi huomio, yksi kysymys. Haluaisin ensin muistuttaa siitä, että päätökset eivät ole aina Troikan tekemiä, vaan käsittääkseni euroryhmän päätöksistä on pitkälti kyse. Eli Troika ja euroryhmä molemmat lopulta sisältävät myös jäsenvaltioiden edustajia, joten melko ongelmallista mielestäni on nyt, jos lähdetään sellaiselle tielle, että tehdään troikasta tässä syntipukki. Se ei ole mielestäni oikein sopiva eikä vastaa todellisuutta. Muistutetaan nyt siitä, että jotkut valtiot olivat kuilun partaalla ja ilman EVM ja monien tukea, ja ilman troikkaa myös kaikki olisi ollut hukassa. Ja koska tänään kuulemme myös työmarkkinaosapuolia, minä haluaisin viitata siihen, että kaikki sopimukset työmarkkinaosapuolten kesken olisivat maksukyvyttömyystilanteessa olleet myös pois päiväjärjestyksestä. Eli kysymykseni kuuluisi, eikö tulevaisuudessa ole tarpeen työmarkkinaosapuoltenkin pyrkiä sopimuksessa kasvun? Eikö tämä olisi paras väline? niin, ettei synny makrotalouden epätasapainoja, jotta tulevaisuudessa ei kohdata tällaisia kriisejä. Et puis ensuite Sven Gigol. J'ai encore euh, Monsieur Fayot qui souhaite intervenir. Moi, je voudrais poser quelques questions. Haluaisin itsekin vielä esittää kysymyksiä. Onko vielä muita kollegoita, jotka haluavat osallistua keskusteluun? Ei. Siinä tapauksessa kuusi kysymystä yhtenä ryhmänä. Annan teille sitten vielä puheenvuoron siis vierailemme ja sen jälkeen eri esittelijät voivat vielä puhua viimeisen kerran ennen kokouksen loppua. Joten Sari, Esa ja Sven Gigold pyysi lisää puheaikaa ja sitten herra Fejon. Sari, Esa ja. Thank Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni kuuluu, PK-yritysten tilannetta näissä ohjelmamaissa, jotka ovat eniten kärsineet rahoitusalan kriisistä. Mehän kaikki tiedämme, että juuri PK-yritykset ovat niitä yrityksiä, joiden kautta työpaikkoja eniten syntyy, ja ne maksavat myös eniten veroja ja varsin harvoin siirtävät voittojaan veroparatiiseihin maan ulkopuolelle. Työllisyysasian valiokunnassa meillä oli kuuleminen ja kuulimme siinä yhteydessä, että esimerkiksi Portugalissa konkurssien määrä on ollut dramaattinen pk-yrityssektorilla. Joten oletteko te sitä mieltä, että nyt olemme menettämässä mahdollisuutta elpymiselle koska pitkällä, pitkällä aikavälillä, koska nämä pk-yritykset eivät enää ole olemassa? Ja me toivomme, että kun myönteinen käänne taloudessa tapahtuu, niin juuri pk-yritykset silloin saisivat oman paikkansa voisivat näin tarjota työpaikkoja, mutta jos ne ovat nyt hävinneet, niin oletteko te sitä mieltä, että PK-yritysten tilannetta pitäisi korostaa, kun me puhumme siitä, miten päästä ulos kriisistä? Minä näen asian nimittäin niin, että tietysti on tärkeää puhua työntekijän oikeuksista, mutta jos ei ole yrityksiä, miten voimme puhua työntekijän oikeuksista, jos ei ole mitään työpaikkoja kenellekään tarjottavana, jota mielestäni PK-yritysten roolin pitäisi olla ratkaisevassa osassa keskustelussamme. Kiitoksia Sven Gigold. Very brief. My Ihan lyhyesti. Kysymykseni on Business Europeille ja sosiaali partnerina lairikkomuksesta. Jos oikein ymmärsin hetukkia, niin he sanovat, että, että yleiset ovat työmarkkinaneuvottelut ovat hävinneet laajalti. Olen samaa mieltä siinä, mitä Balt sanoi pitkälti. Ja kysymys ei ole vain Troikasta, vaan jäsenvaltioiden niin kyseisten maiden on tehtävää on uudistaa talouksia, mutta meidän on valvottava komissiota ja EKPtä, mutta erityisesti komissiota. Se antoi panoksensa tuloksille, jotka todennäköisesti rikkovat lakia. E, erityisesti mitä tulee siihen suojeluun, joka koskee työmarkkinaosapuolten työmarkkinasopimusoikeuksiin. Mitä te sanoisitte tähän olisi myönteistä, jos Business Europe voisi kirjallisesti kommentoida liittyen näihin lainrikkomuksiin. Kysymyksessä on tänään itsenäisyytenne tämän markkinaosapuolina, ja siksi mielipiteenne kiinnostavat. Mm, Diego Kiitos. Minä haluaisin kiittää siitä, että olemme saaneet vastaanottaa kaksi vierasta tänne jotka ovat edustaneet erilaisia kantoja ja näin ovat rikastuttaneet työtämme. Siis vaikka eivät aina puhukaan ihan samansuuntaisesti kaikista kysymyksistä. Troikka on meillä syntynyt hätäratkaisuna. Kun jotkut jäsenvaltiot kohtasivat kovin suuria haasteita, eivätkä pystyneet enää huolehtimaan velvollisuuksistaan. Onko nyt tehty tutkimuksia, onko tutkittu sitä, mitä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia olisi syntynyt, jos ei olisi löydetty tätä hätäratkaisua? Mikä olisi Euroopan tila tällä hetkellä, jos tätä ratkaisua ei olisi tehty? Ja sitten yksittäisille puhujille vielä yksityiskohtaisemmat kysymykset. Ensin jäyn edustajalle. Mikä rooli mielestänne sopimuksilla troikkavaltiossa on. Portugalissa on hallitus, joka nyt haluaa sosiaalista konsensusta ja sanoo, että jotain on saatu aikaan, joka myöskin vaikuttaisi myönteisesti maassamme. Ja sitten Business Europein edustajalle, miten suhtaudutte indikaattoreihin, jotka liittyvät luotettavaan talouskasvuun. Niistä on puhuttu monista pekoyritysten konkursseista on nyt puhuttu. Vastaako tämä nyt tosiasiallista asian tilaa? Eli miten luotettavia indikaattorit ovat, että kasvu on nyt näköpiirissä? Anu. Kiitoksia. Minä tekisin kolme kysymystä vieraillemme. Ensinnä on vedottu sen puolesta, että käytettäisiin kokemusta IMFstä, Troikasta, IMFllä kokemusta eri maista. Ilmeisesti tämä kokemus ei kuitenkaan ollut riittävän kehittynyt joidenkin mielestä täällä EU-ssa. Todellisuus on se, että samaa voitaisiin sanoa myös ilosta, koska ilo tällä hetkellä tai ilon yleissopimukset ovat perussok opiskeli Euroopan sosiaalisia oikeuksia, mutta kuitenkaan ole tähän asiantuntemukseen veduttu, jotta voitaisiin selventää Troikan tekemää työtä. Oletteko te sitä mieltä, että tämä on ollut virhe ja että ainakin vähintään vaikkakin poliittisesti joudutaan jatkamaan näitä toimia, vaikka sen pitäisi voida hävitä, niin tässä olisi tarvittu myös ilon läsnäoloa näissä toimissa. Sitten toinen kysymys, kun tarkastellaan maita, joissa rakenteelliset uudistukset ikään kuin toimivat hyvin lainausmerkissä, voidaan nähdä, että ne ovat sellaisia maita, joissa sosiaalinen vuoropuhelu on uudistusten ytimessä ja kaikki tämä prosessit, jotka vastaavat hyvin eurooppalaista ajattelua siitä, että työmarkkinaosapuolten osallistuminen uudistuksiin toimii juuri sen takia, että dialogia, dialogi toimii. Miten toisaalta voi olla tällainen näkemys Eurossa, Euroopassa sosiaalista vuoropuhelusta, joka mahdollistaa rakenteelliset uudistukset, ja sitten myös kuvitella niin, että Troika voi onnistua toimissaan ja voi vaikuttaa tasapainottamiseen näissä maissa ja uudistamiseen. Ja kun tarkastellaan sitten tietä kohti todellista talouden rahan liittoa kaikkialla, niin kuullaan kauniita sanoja sosiaalisen vuoropuhelun sijaan myös täällä Euroopassa. Ettekö näe mitään radikaalia ristiriitaa tällaisen käsitteen välillä, että dialogi, sosiaalinen dialogi lisääntyy Euroopassa ja toisaalta todellisuus on sitä, että Troika on voinut toimia niin kuin on toiminut näissä jäsenvaltioissa ja niissä olosuhteissa, joissa on toiminut. Ja tässä on rikottu perussääntöjä, ei vain täällä Euroopassa, koska niin kuin Euroopan neuvosto on todennut, tai Euroopan neuvosto on todennut, vaan on rikottu myös ilon perussopimuksia vastaan. Ilo on itse tämän todennut ja ilmeisesti eh, Business Europe ei tästä tiedä, mutta nyt varmaankin kyllä sitten tiedätte tämän kuulemisen yhteyden jälkeen. En tiedä kumpi teistä haluaisi ensimmäisenä vastata. Herra Watson. Okei. Okay. Selvä. Paljon kiitoksia. Tartun tähän kysymykseen, joka liittyy lain rikkomuksiin Olin vähän vastaankoinen vastaamaan myönnän. Ei tämä ole vasta-alueen tätä briefausta, mutta herra Gigol totesi, että laki on todennäköisesti rikottu ja viittasit syytteisiin lain rikkomuksesta. Joten ehkäpä varautumani eivät ole ihan perusteettomia. Yritykset kannattavat lain ylläpitämistä, se on yleisin näkökohtani. Ymmärrän, että olette vaatimaan bisnes seuraavalta tätä vastausta ja mielelläni palaan asiaan. Mitä muihin näkökohtiin tulee? Täällä oli muutama tärkeä näkökohta, jotka liittyvät sosiaalisen vuoropuhelun merkitykseen yleisesti. Troikokemus on osoittanut tämän merkityksen ja jaan tämän kannan – Täällä on myös viitattu pitkän aikavälin makrotalouden epätasapainon vaikutuksiin. Ja sekin kiinnitin huomiota. Täällä on myös esitetty hyviä näkökohtia pk-yritysten merkityksestä. Jos Euroopassa halutaan äh, elpymistä, meidän täytyy nähdä myös voimakas äh, pienen yritys- ja pk-sektori, mutta me tarvitsemme kaikilta yrityksiltä elpymistä ja rahoituksen pääsyn suhteen Joo, kpk yrityksiä on vaikeuksia erityisesti rahoituksen saamisen suhteen, ja meidän täytyy löytää, käyttää mielikuvitustamme löytääksemme rahoitusongelmien ratkaisuja yhdessä. Ja tässä siirryn ongelma, joka on tällä esitetty liittyen eu talouteen ylipäätänsä. Olen samaa mieltä, että luottamus siihen kasvaa, mutta sillä varaamalla erityisesti liittyen pk-yritysten rahoitukseen. Mutta olemme mitenkään päässeet pälkähästä ja vaarana on, että meistä tavallaan tulee välinpitämättömiä ja otetaan jalka tältä uudistuskaasu, kaasulta. Ja myös siitä, mitä olisi tapahtunut, jos Troika olisi tarttunut asioihin, mikä on tämä kontrafaktuaali. Tämän mietinnön kirjoittamisvaiheessa ei pitäisi unohtaa tätä, vaan pitää tätä ihan framilla. Tämä on ollut erittäin vaikea kausi työttömyys on paljon korkeampaa kuin se pitäisi olla, mutta tärkeintä on ajatella, mitä ei olisi tapahtunut, strokkeja, ei olisi puuttunut asioihin. Um, ähm, Veronica Nilsson. Thank you, Veronica Nilsson. I think that... Kiitos. Nyt on tehty monia kommentteja vähän sen suuntaisesti, että troika toimi hyvin hankalassa tilanteessa. Jotkut maat olivat konkurssin partalla ja niin edelleen, mutta minun on sanottava, että olen lukenut monta yhteisymmärryspöytäkirjaa, niissä puhutaan yksityistämisestä, maiden halutaan yksityistävän, vapauttavan ja yhteisymmärryspöytäkirjassa esimerkiksi Kyproksen osalta on hyvinkin yksityiskohtaista kieltä siitä, mitkä olisivat sopivat työajat terveysalalla toimiville sairaaloiden henkilökunnan. Miksi Troika nyt puuttuisi sairaalassa työskentelevien työaikoihin. Tämä kertoo tilanteesta paljon, jos sanotaan, että Troika esti konkurssin. No ehkä oli muita toimia, joista olisi ollut enemmän etua näille maille kuin niillä, niistä toimista, joita tehtiin. Edustaja Valts, pitäisikö katsoa työmarkkinaosapuolten puolelta tätä palkkakysymystä TES-neuvotteluissa. Kreikassa esimerkiksi työmarkkinaosapuolella ei ole enää mahdollisuutta. Ne ILO on tehnyt paljon, järjestänyt monia tällaisia työpajoja kriisimaissa komission kanssa yhdessä. Osallistuin yhteen Ateenassa ja siellä sitten taisi sanoa, että no, työehtosopimukset tulevaisuudessa pitäisi puhua innovaatiosta ja pitäisi aina puhua työoloista ja palkasta. Ei kyllä, niistä on puhuttava, koska se on AY-liikkeen työtä, mutta nyt meidän ei sallita sitä tehdä. Troika estää meitä käymästä työehtosopimusneuvotteluita. Tämän tilanteen me haluamme muuttuman. Ja sitten pk-yritysten asemasta. Ihan totta, pk-yritykset ovat toisenlaisia, mutta minun huolettaa vähän, kuin viime vuosina on puhuttu niin paljon siitä, että pk-yritykset ovat toisenlaisia, pk-yrityksiä on kohdeltava täysin toisin koska ne luovat kasvua. Ja siksi ei tarvita enää sääntöjä. Neuvoston päätös oli mielestäni muutama vuosi sitten järkyttävä, kun sanottiin, että mikroyritykset jäävät tiettyjen lainsäädäntöjen ulkopuolelle. Eli lainsäätäjän nyt osoitettava, miksi mikro yritysten pitäisi olla tässä mukana, ja se ei ole mielestäni oikea edistysten ja Myöskin tutkimukset osoittavat, että pienet yritykset, ainakin ei keskisuuret, mutta pienet yritykset eivät niinkään luo nettotyöpaikkaa, eli meidän pitäisi vähän varovaisemmin puhua eroista ja siitä, että pk-yrityksiä pitää niin kovasti suojella ja niin edelleen. Ja kyllä ilon rooli on mielestäni todella tärkeä. Totta kai sen on oltava mukana, kun puhutaan työolojen ylläpitämisestä. Ilon asiantuntijat varmasti voivat antaa oman panoksensa näihin lausuntoihin, jotka teillä on valmisteilla. Ja lopuksi ehkä puheenjohtaja Beresille mitä ristiriita on kansallisen ja EU-tason välillä. En näe ristiriitaa niinkään paljon kuin en näe edes, että komissio puolustaisi työmarkkinavuoropuhelua EUn tasolla. Eli tässä kansallinen ja EUn taso valitettavasti kulkee käsi kädessä ja tämän tilanteen on muututtava. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitos kahdelle vieraalle vuoropuhelusta. Niin, kiitos tästä yhteyskokouksesta meidän kahden valiokunnan kanssa. Me halusimme tämän tilaisuuden, koska me haluamme tehdä taseen sitä, mitä troika on tehnyt. Tämän parlamentin täytyy te arvioida asiat. Ja ne olot, missä työmarkkina osapuolet keskustelevat, mitä sosiaalinen vuoropuhelu, ei ole mikään turha asia ja lainsäädäntö, ja me voimme ottaa tämän esille osana talouden hallintaa ja ennen yhteiskokouksen päättämistä antaa sen puheenvuoron kahdeksi minuutiksi esittelijöille, jotta voisimme esittää yhteenvedot ja kertoa mitä läksyä me olemme tästä kolmesta oppineet ennen kuin loppuun mietintöä laaditaan. Ehdotan, että, että Lim Hong Nok alkaa talousvalikunnasta kaksi minuuttia sitten. Alba Otmar Karaksin puolesta. Lim. Kiitos Pervanche. En nyt polemisoi lisää, mutta olen aina iloinen, että meillä oli tämä kuuleminen ja että työllisyysvalikunta on myös täällä. Kuuleminen on sitäkin tärkeämpi, kun voimme tarjota työmarkkinaosapuolet ovat hyvin etäällä toisestaan liittyen sitä, miten politiikkaa pitää olla osana rahoitusapua. Ja voin todeta, että Rava Nilsson totesi meille ihan oikein, että että me velkaantumisaste nyt korkeampi ennen rahoitusapua odottiin eri maissa saa, saamaan, joka osoittaa, että ne tekijät, jotka kriisin ovat aiheuttaneet, eivät ole kadonneet mitään. Herra Watson, niin tulee. Pahoittelen, tähän ei vastaus kysymykseen liittyen budjettikertoimeen. On pahoiteltavaa, että työnantaja edustaja, joka Tähän löy kantaa aika lukuja. Ja mitä tulee työvoimakustannuksiin, että vasta niihin tutkimuksiin liittyen, että tällaista korille, joka liittyy työvoiman yksikön kustannuksia työttömyyttä, voin sanoa teille, että tämä korrelaatio saattaa mennä toisesta, toiseen suuntaan. E, ehkäpä siksi, että ää, äh, työttömyys on korkeampi, yksikkökustannukset nousevat, kun yritysten myynti laskee, palkat ovat jäykät ja ekonomistit toteavat, että tähän se hintakysymykseen liittyy polemiikkiin, mutta meillä on vain aikaa tässä. Ja on erittäin tärkeää, että tuleva avustusmekanismi, jonka EU luo Troikan tilalle, se, joka puretaan, koska sillä ei ole oikeus perustaa, on äärimmäisen tärkeää, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana tässä prosessissa. Me haluamme lisää demokratiaa, se tarkoittaa lisää Euroopan parlamenttia ja myös enemmän sosiaalipartnereita. Ja toivon, että tämä on osa mietinnön johtopäätöksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Karasin nimissä hän pyytää myös anteeksi, että ole voinut itse tulla paikalle. Ihan lyhyesti ottaisin esille, että kukaan ei varmaankaan epäile sitä, että jos työmarkkinaosapuolet olisivat enemmän mukana, dialogi olisi ollut merkittävämpää, niin sehän varmasti ei vaikuttaisi mitenkään kielteisesti päätöksiin, joita on tehty, vaan ihan päinvastoin olisi tilanne. Ja vielä lopuksi sanoisin, että on ihan totta, niin kuin täällä on todettu, että todennäköisesti PK yritykset ovat olleet juuri niitä, jotka eniten ovat kriisistä kärsineet, eikä ole vain näin, vaan PK-yritykset on tuomittu myös vetämään tätä elpymistä eteenpäin. Ne siis ovat elpymisessä ratkaisussa roolissa myös. Näin ollen mielestäni on tärkeää pitää tämä mielessä. Niin haluaisin kiittää kaikkia tästä mielenkiintoisesta kokouksesta ja siinä kaikki puheenjohtaja. Työssäsään valiokunnasta, olkaa hyvä Kiitos puheenjohtaja. Tulee kaksi kysymystä esille. Kukaan ei voi kyseenalaistaa sitä, että nämä sopeutusohjelmat ovat tärkeitä näissä maissa, vaan kyseessä on se, miten, minusta ehdoton avulle. Ei ole mitään ongelmaa siinä, että ollaan samaa mieltä siitä, että seuraamukset ovat olleet vakavia ja varsin dramaattisia. Enemmän ongelmia on siitä, mitä olisi tapahtunut, jos tai mitä voi tapahtua tulevaisuudessa, koska eh, tässä on helposti kyse eh, uskomuksista ja ennustuksista, eikä kaikki perustu lukuihin. Eh, teollisuusvaliokunta pyrkii tarkastelemaan talous- ja sosiaalisia seuraamuksia ja pyrkii toimimaan niin, että saisi jotakin toivoa erilaisesta tulevaisuudesta kuin nämä hirvittävät viisi vuotta, joissa on kärvistelty. Ja tässä on erittäin tärkeää, vaikka olemme kaikki samaa mieltä, että tarv- nyt on nousema, tulevassa esiin uusi aika, eikä lainausmerkissä ole ratkaistu kaikkein vaikeimpia makrotaloudellisia kysymyksiä. Nyt tullut aika elpyä, palauttaa työ, työllisyystilannetta, auttaa yrityksiä, päästä näistä valtavista sosiaalisista leikkauksista eroon, eikä tietenkään unohtaa sitä, että tavoitteena on tulevaisuus ja sukupolvi, joka tässä on eteläisessä tuhottu, ja tämä tuho ei ole vain tällaista suhdanteisiin liittyvää, vaan rakenteellista. Ja meidän pitäisi pystyä kuromaan umpeen tämä kuilu, joka on syntynyt. Kiitoksia kaikkia osallistumista tähän kuulemiseen. Niin kuin alussa jo sanoimme, tämä on erittäin tärkeä vaihe kun on tutkittu tuloksia, joita Treukan työstä on syntynyt. Jokainen valiokunta nyt tarttuu omiin toimi- toimintavaltuuksiinsa tavallaan ja vetää ne johtopäätökset, kun pitää tästäkin kuulemisesta vetää ja ottavat sen sitten huomioon työssään. On kyse sitten ekonista tai teollisuus- ja sosiaaliasian valiokunnasta ja sitten toivottavasti me voimme tavata uudestaan täysistunnossa näiden asioiden tiimoilta. Nyt tämä yhteinen kuulemistilaisuus päättyy. Kiitän kaikkia. Ja nyt Ekon voi jatkaa normaalia kokoustaan.